Äh, herra Giovanni Totti on valittu Ligurian maakuntaneuvoston puheenjohtajaksi. Parlamentti toteaa työjärjestyksen mukaisesti hänen paikkansa vapautuneen 10. heinäkuuta 2015 alkaen. Onnittelemme herra Tottia valinnastaan. Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle valinneensa äh, rouva Caroline Graslander Heinzin Jörg Leichtfriedin tilalle äh, 9.7.2015 alkaen. Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle herra Maulin valinnasta eh, herra Giovanni Totin tilalle 13.7.2015 alkaen toimivaltaiset eh, kreikkalaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle eh, Nikolaus Sontiksin valinnasta Emmanuel Kletsosin tilalle 2015 alkaen. toimivaltaiset ruotsalaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle jäsenko Selimovicin valinnasta äh, Marit Paulsenin tilan, tilalle 30.9.2015 alkaen. Alankomaan viranomaiset ovat ilmoittaneet Aukke Saistran valinnasta Hans Janssenin tilalle 1.9.2015 alkaen. Toivotan äh, nämä uudet kollegat tervetulleiksi ja muistutan siitä, että he saavat nyt osallistua täysivaltaisina äh, jäseninä parlamentin ja sen elinten istuntoihin työjärjestyksessä säädetyin ehdoin.